Tänä Svobodan mietintö teollisen tekijänoikeudet EUn toimintasuunnitelma. Puheenvuoron saa edustaja Svoboda, neljä minuuttia. Vážený pane předsedo, vážená paní komisař. Kiitos puheenjohtaja, herra, Eurokomission eh, jäsen, eh, hyvät näistä herrat. Eh, aivan lyhyesti haluaisin Juri-valiokunnan nimissä esitellä mietinnön koskien teollisen tekijänoikeuksien roolin voimistamisesta EU-toimintasuunnitelmassa. Olen tyytyväinen tietenkin siitä, että valiokunta kokonaisuudessaan hyväksyi minun ajatukseni tästä, eli että pitäisi itse asiassa painottaa painottaa tätä toimintasuunnitelmaa, eikä niinkään sitten näitä sivuasioita puida. Tässä yhteydessä on olennaista huomata että, ja muistaa, että nämä tekijänoikeudet ovat paitsi talouden, myöskin kulttuurisen moninaisuuden puolesta hyvä asia Euroopalle. Siksi komission ottamat askeleet ovat tervetulleita niin ikään. Haluaisin, että komissiolta tulisi ehdotuksia välineistä, jotka parantaisivat paremmin tämän järjestelmän ymmärtämistä, avaisivat sitä käyttäjille ja samalla sitten para, parantaa sidosryhmien kanssa käytäviä, ää, käytävää konsultointimenettelyä. Kaikkien ää, asiankuuluvien piirteiden ymmärtäminen mahdollistaa todellakin tehokkaan järjestelmän kehittämisen sitten näiden oikeuksien varjelemiseksi. Sen vuoksi tiedotuskampanja, valistuskampanja tässä olisi yksi hyvä etenemistie koko toimintasuunnitelman ja strategian kulmakivenä. Paitsi perusoikeuksista tulee keskustella, toki komissio varmasti kaikkia näitä oikeuksia kunnioittaa, mutta kun me puhumme kaiken kaikkiaan Euroopan yhteiskunnan hyväksymisestä noin laajemminkin, mitä tulee perusoikeuksiin, niitä tulee sitten asian kuuluvalla hartaudella myöskin lähestyä. Kannatan komission lähestymistapaa, joka on seuraa rahaa periaate. Tällainen yhteisymmärrys varmaan kaikilla meillä on asiasta. Eli että jos haluamme taistella niitä vastaan, jotka näitä tekijänoikeuksia rikkovat, meidän pitää tältä osin sitten ryhtyä tomerosti toimeen. Sen vuoksi haluan kannattaa komission pyrkimyksiä myöskin auttaa PK-sektoria tässä ei tietenkään millään tavalla erityiskohtelua ansaitse sekään sektori, mutta sitä pitää pitää yhtenä monista aske, askelista kautta linjaan, jossa myöskin sitten koko PK-sektorin asema noin ylisummaan paranee. Sitten tietysti teollisten oikeuksien noudattaminen on koko Euroopan unionin tulevaisuuden ja vaurauden kannalta ensiarvoisen tärkeä. Toivottavasti komissio kantaa tältä osin kortensa myöskin kekoon näyttävästi. Toimintasuunnitelman täytäntöönpano pitäisi olla pitäisi sujua vauhdikkaasti ja siinä tulisi reagoida uusiin, uusiin trendeihin ja suuntauksiin ja to, tapahtua perustellusti, jotka, että niin että sitten tekijänoikeuksien haltijoiden rooli paranee, koska sehän tässä päällimmäisenä, perimmäisenä tarkoituksena kuitenkin on. Toivon, että ensi vuoden heinäkuuhun mennessä komissiolta on esitellä ensimmäiset tulokset toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Kiitoksia sitten keskustelun puhujalistaa. Ensinnäkin edustaja Maria. Herra puhemies, Teollisten tekijänoikeuksien asema on tärkeä kasvun ja työpaikkojen luomiseksi Euroopan unionissa. Se on tärkeä myös sisämarkkinoiden kannalta. Teollisten tekijänoikeuksien suojaamisen täytyy huomioida myös kokonaisvaltainen lähestymistapa niin, että seurataan myös, mitä rahalle tapahtuu, niin että löydetään ne ihmiset, jotka vievät pohjaa oikeuksien suojaamiselta, luovat, tuovat internetin myötä esimerkiksi piraattituotteita. PK-yritykset menettävät paljon tuloja ja näin koko kansantalous. Tarvitsemme etunäkökohtia välillä kunnon tasapainoon, kun ajatellaan yhtäältä tekijänoikeuksien haltijoita ja sitten toisaalta loppukäyttäjiä. Taloudellisen kriisin aikoina, jolloin myös asiakkaat kärsivät, kurimuksen takia me tarvitsemme oikeanlaista tukea. Edustaja Jakovčić. Poštovani gospodine predsjedavajući, želim naglasiti dvije činjenice. Puhemies, haluaisin painottaa kahta asiaa. Toinen on se, että luovuus ja innovaatiot ovat tae hyvälaatuiselle talouden kehittymiselle ja tulevaisuudellemme. Ilman tutkimusta ja innovaatiota, ilman luovuutta ei ole kasvua. mutta innovaatiot, tutkimus ja luovuus vaativat sitä, että teollisia tekijänoikeuksia suojellaan. Toinen tekijä on se, että PK-yritykset ovat talouden selkäranka EU:ssa. Ja kun nämä kaksi otetaan huomioon, niin tästä tältä pohjalta tuen luovuuden tukemista, tuen pk-yrityksiä ja myöskin komission suosituksia ja toimintasuunnitelmaa, joissa myöskin halutaan teollisia tekijänoikeuksia suojella, koska näin voimme suojella luovuutta ja painottaa sitä. Kiitos. Edustaja Zuber. E on tärkeää ymmärtää, mitä teollisessa tekijänoikeuksissa on takana itse asiassa tässä on, puhutaan nimenomaan sitten luovien tahojen, luovien henkilöiden etujen ajamisesta, eikä niiden, niiden tuotteita markkinoivien suurien yritysten ne ovat suurimpia yrityksiä rikkaimmissa maissa, jotka tässä ovat äänekkäimmin oikeuksia vaatimassa eivät paljon äh, arvosta näitä kulttuurisia arvoja. Äh, tällaisilla tahoilla pitäisi nimenomaan olla sitten se turvanaan, joka toisi, vahvistaisi heidän asemaansa. Nämä viimeaikaiset tapahtumat eivät tätä äh, vahvista tätä ajatusta kuitenkaan. Kaikkien on oikeus kulttuurisiin ja muihin henkeä nostettaviin elämyksiin ja nimenomaan heidän oikeuksiaan pitää tässä turvata. Edustaja Arno. Mr. President. Herra puhemies. Täällä taitaa olla nyt viisi läsnä paikalla 754, jos oikein laskin tässä keskustelussa, joka on toinen teollisen tekijänoikeuksien tiimoilta tänä iltana. Viittaan edellisiin sanoihin, että mietitään pk-yritysten etunäkökohtia. Brysselissä on enemmän lobbareita kuin Washington DCissä. Meillä on 30 000 lobbaria jos nähdään vähän tätä mittakaavaa, niin se on 40 per jokainen meppi. Ei ihme, että valittajat valittavat siitä, että tätä lobataan, oli sitten kyse TTIPistä tai mistä tahansa, ihan oikein valittavat. Kiitos mietinnön esittelijälle pk mainitsemisesta, varsinkin jos ajatellaan ohjelmiston kehittämistä. pk voivat mennä suuryritysten jalkoihin. Minä en halua suuryritysten lobbausta. Minä haluan, että minun valitsijani lobbaavat minua. Mulțumim. Eh, o rog pe doamna Kiitoksia kovasti. Komission jäsen Jurovaa. Puhemies, hyvät jäsenet, kiitos puheenvuoroistanne ja työstänne tämän mietinnön osalta, jota herras Vopora johti. Euroopan parlamentti on antanut tärkeän panoksen siihen, jonka täytyy olla yhteisponnistus luovuuden innovaation tukemiseksi EU-ssa. Kun halutaan uudistaa oikeudellista kehystä jollakin avainalueella teollisissa keinoikeuksissa, komi on sen lisäksi päättänyt ryhtyä kohdennettuihin toimiin, jotta oikeudet voidaan toteuttaa sisämarkkinoilla. Kohtaamme hyvin monimutkaisen ja vaikean todellisuuden. Jos oikeuksien loikkauksien taloudellisesta mittakaavasta on tullut suurempia, loukkaukset ovat yleistyneet ja ne haittavat EUn taloutta enemmän, erityisesti yrityksiä ja yksilöitä, joiden pitäisi näistä oikeuksista hyötyä. taloudellisen mittakaavan loukkaukset häiritsevät investointeja luovuuteen. Ne johtavat siihen, että lainmukaisesti toimivat yritykset menettävät tuloja, ja verotuloja menetetään ja toimeenpanokustannukset ovat suuret. Sen vuoksi on erityisen tärkeää toteuttaa asianmukaisia toimia tällaista toimintaa vastaan. Toimintasuunnitelma, jonka komissio hyväksyi heinäkuussa 2014, käsittää ryhmän eri muita kuin lainsäädännöllisiä toimia, joista kaikilla pyritään antamaan puhtia ja varmistamaan Euroopan yritysten innovointi ja luovuus, jotta voidaan säilyttää niiden eh, kilpailukyky kansainvälisessä kaupassa. Kuten herrasvapauden mietinnössä tulee esille, niin komission ponnistukset eh, teollisuusoikeuksien toteuttamisessa pitäisi keskittyä edelleen useisiin tärkeisiin asioihin, kuten kuluttajien suojelu haitallisia väärennettyjä tuotteita vastaan. Tuetaan paremmin pk-yrityksiä. Selvitetään välittäjien rooli erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Tuetaan due diligence-mekanismejen toteuttamista maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa ja niin edelleen. Varapuheenjohtaja Ansipin ja komissiojäsen Pienskovskan johdolla Pääsemme nyt eteenpäin ja olemme tehneet yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja kansallisten viranomaisten kanssa alalla kaikissa näissä asioissa. Teidän salinen tuki on olennainen asia koko prosessin ajan. Mutta haluan tuoda huomionne myös sen asian, että huolimatta siitä, että eri aloitteita on toimeenpantu toimintasuunnitelmassa vapaaehtoiselta pohjalta ja ne perustuvat työn uskoon, niin sen lisäksi ehkä tarvitaan lainsäädäntömuutoksia. Äskettäin esitelty digitaalisten sisämarkkinoiden strategia vaatii tekijänoikeuksien parempaa suojelua. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että vähemmän merkitystä pitäisi olla muilla tekijänoikeusloukkauksilla. Ne ovat kovin haitallisia EU-taloudelle. Kun tämä otetaan huomioon, niin tulevina kuukausina komissio toteuttaa arvioinnin siitä, miten ylipäänsä nykyinen teollisen tekijänoikeus kehys toimii toimeenpanon osalta. Jos arviointi osoittaa parannuksen tarvetta, niin se tulee sitten olemaan tärkeällä siellä komission tulevassa työssä. Johtopäätöksenä haluaisin kiittää vielä kerran Euroopan parlamenttia siitä, että se on suhtautunut positiivisesti toimintasuunnitelmaan ja suosittelen, että se hyväksytään täysistuntoäänestyksessä huomenna. Toivon todella, että yhteistyö te- teollisissa keinoikeuksien toteuttamisessa komission kanssa voisi jatkua niin, että voidaan parantaa innovointia, luovuutta ja työpaikkojen luomista EU-yrityksissä ja kansalaisille. Kiitoksia kovasti komission jäsenelle. Keskustelu päättyy äänestys toimitetaan huomenna.